Kiitos puhemies. Nyt siis jatkamme äänestystä ja tulemme äh, äh. Menemme siis äh, Grislen mietintöön. Tässä on vain yksi nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Und ich darf vorher dem Vorsitzenden ja ennen tätä annan kuitenkin puheenvuoron vielä valiokunnan puheenjohtaja. Komission puheenjohtaja. President, Herr President, liebe Kolleginnen und Kollegen. No, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Valikunnan puheenjohtajana minua ovat useat kollegat pyytäneet ja mikrofoni puuttuu. Niin, useat jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota niin siihen seikkaan, että he ovat saaneet kirjallista informaatiota Olafin pääjohtajalta koskien lainsäädäntöpäätöstä, ja tätä tietoa ei toimitettu valiokunnalle. Ja tämä ei ole asianmukaista parlamentin kohtelua virallisen viraston taholta, ja haluaisin pyytää puhemiestä suorittamaan tähän, tähän tilanteeseen liittyvän asianmukaisen tutkimuksen. Danke Kiitokset. Kiitokset tästä tiedosta. Minä toimin tämän mukaisesti ja sitten lähdemme äänestämään. Ja kysymys on siis nimenhuutoäänestyksestä. Äänestys alkaa. die Abstimmung. Die Abstimmung. Äänestys päättyy. Tämä. Der Bericht wurde Tämä mietintö ei ole saanut riittävää enemmistöä, jotta se voitaisiin hyväksyä. standpunkt. Yhteinen kanta neuvostossa. Julistetaan näin hyväksytyksi ei muutetussa muodossa. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla Giguldin mietintö. Ensimmäinen kohta, ensimmäinen tarkistus. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen kohta puolesta, tai ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Ei, ei, vain toinen osa on nimenhuutoäänestyksenä. Olemme siis ensimmäisessä osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan ja hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukset 2b C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme seuraavaksi artiklan 14b kohta 1 kohdan J, H jälkeen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi komissio valikunnan teksti asti nimenhuoltoäänestys. Äänestys Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ist abgelehnt. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 3CB puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä lainsäädäntöpäätöslausmaehdotuksesta, näin muutetusta komission ehdotuksesta, siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra esittelee teilman puolesta. Hyvät kollegat, hyvä puhemies, haluaisin pyytää loppuäänestystä ja tai itse asiassa siirtää lopuäänestystä ja palauttaa asian valiokuntaan, jotta voitaisiin aloittaa välittömästi neuvottelut neuvoston kanssa heti kun neuvosto on saanut työnsä päätökseen ja asiasta päätöksen tehtyä. Kiitos. Äänestämme tästä ehdotuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin on siis nyt päätetty. Ja menemme Groten mietintöön. Tarkistus 20, 23, 21, 25 yhtenä ryhmänä nimenhuoltoäänestys. Äänestys äänestys alkaa 21, 26, 28 siis. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21. äänestys Äänestys alkaa.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 Tarkistus 68. Tämä on myös nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ylätty. Ja nyt äänestämme komission ehdotuksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Darf dem Herrn Berichterstatter das Wort erteilen? Esittelijä saa puheenvuoron. Wie beim vorigen Antrag nach Artikel 7. Niin. Edeltävä ehdotus artiklan 57.2 työjärjestyksen mukaan ehdotan, että loppuäänestys tästä Eh, siirrettäisiin, jotta voimme alehtia aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa. Kuka puoltaa tätä? Kuka puolustaa, puoltaa tätä ehdotusta? Vastaan. Tyhjää. Tämä on vielä tarkistettava. Äänestys alkaa. The Abstimmung Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Verfahren. Ja toimimme tämän mukaisesti. Wir kommen zum nächsten. Seuraavaksi Parnion mietintö 48 puolesta, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen äänestysryhmä raukeaa näin ja tulemme siis näin muutetun komission ehdotuksen äänestykseen. Tämä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Abstimmung über die legislative Entschließung. Seuraavaksi äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Gratulation dem Berichterstatter. Wir kommen... Onnittelut esittelijälle. Sitten Podimatan mietintö. Tiivimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveran alalla. Ja valiokunnan tarkastuksesta äänestetään kaikista yhdessä 1-32, 35-38 ja 41-54. Kuka on puolesta? Gegen. Vastaan ja hyväksytty. 33 valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 kolmessa osassa ja jokainen niistä nimenhuuta äänestyksenä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Ja kolmas osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55. Myös kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. tarkistus 56 ja tarkistus 57 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äh, valiokunnan tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme komission ehdotuksesta muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestys, äänestyksen äänestys alkaa. Die Abstimmung ist... Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Wir kommen zum Bericht Balz und ich darf dem Herrn Seuraavaksi siirtymme mietintöön esittelijä saa puheenvuoron. Herr Kollege Balz. Dank, äh, Herr Präsident, meine... Kiitokset. Puhemies, hyvät kollegat. Tahdon käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni huomauttaakseni keskusteluissa esiintyneessä epäselvyydestä Valitettavasti emme voineet käydä tarkempaa keskustelua asiasta Strasbourgissa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä hyvin tärkeä asia nyt vain lakaistaisiin maton alle. Yksi meidän ehdotuksemme hylättiin puhemiehistössä me esitimme, että asiasta olisi pitänyt käydä pidempää keskustelua täysistunnossa, sillä esityslistalla oli kohtia, jotka eivät olleet yhtä tärkeitä kuin Latvian liittyminen euroalueeseen ja Latvian päätös nyt näyttäisi siltä, että se ei olisi merkittävä mielestäni. Niin kuitenkin täytyy onnitella Latviaa ja sen saavuttamia suuria edistysaskelia viimeisten vuosien aikana. Ja huomauttaisin, että olen todella iloinen ja tyytyväinen siitä, että Latvia tulee tammikuun ensimmäisenä päivänä 2014 euron jäseneksi. Danke, Herr Kollege Balz. Wir treten in die Abstimmung ein. Kiitokset edustaja Malts. Ja nyt sitten siirrymme äänestämään tarkistus numero yksi. Äänestys alkaa tämä nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja äänestämme nyt päätöslausumaehdotuksesta jälleen kerran nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut Latvialle. Seuraava kohta on liikenneturvallisuustarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jos haluatte, että tarkistetaan, niin tarkistetaan sitten. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyytäisin, että selkeästi näytätte, mitä mieltä olette, kun äänestämme. Tarkistus 1, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen kohta 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme koko asiakirjasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tavarisin mietintö. Tarkistus yksi. Tässä on yhdeltä ryhmältä vaihtoehtoinen päätöslauselma, ketkä puoltavat sitä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 2-6 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tai nämä tarkistukset hyväksyttiin sitten 69 äh, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Sama enemmistö. Haluatteko tarkistata? Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 70 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 73. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 77. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ist geschlossen Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 78 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Abstimmung geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty 82 osassa ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 81 ja tämä nimenhuoltoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 25. Nimen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näin ollen sitten äänestämme vielä koko päätöslauselmasta muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja voimme tämän tarkistaa, jos haluatte. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Hienosti meni. Kiitokset. Ja sitten siirrymmekin äänestykseen, joka koskee päätöslauselmia viimeaikaisista tulvista Euroopassa. Äänestämme monelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrymme Kaafen mietintöön, joka koskee Euroopan pankkisektorin rakennemuutosta ja aloitamme nimen huutoäänestyksestä. kappalista neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale kahdeksan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale yhdeksän. Kahdessa osassa ensimmäinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Siis äänestys alkaa nimen huutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 9. Kohdat kahdesta kuuteen alkuperäisversiossa jälleen nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Edelleen kappale 9, sisennysosa 7 ja nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kappale 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappale 13 kahdessa osassa ja nimenhuutoäänestyksellä ensimmäisestä osasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toisesta osasta nimen äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty niin ikään kappale 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kappale 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 1 Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja kappale 32 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Tämä on nimen huutoäänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale E kahdessa osassa, molemmat nimen huutoäänestyksiä ensimmäisestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale J puolesta. Ensimmäinen osa vastaan tyhjään Hyväksytty toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale L ja nimenhuutoäänestys jälleen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty johdanto-osan kappale M ja puolesta äänet. Näyttäkää selvästi. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. T. Johdanto-osan kappale kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. tuossa kappale AF, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappale A, J, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Näyttäkää selvästi kädellä vastaan tyhjää. Toinen osa puolesta vastaan, niin toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, siis molemmat osat hyväksyttiin. Johdanto-osan, kia hetkinen, edustaja Rotberent. Niin, johdanto-osan kappale AK jälleen. Nimenhuutoäänestys, alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten vielä näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä koko tekstistä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. Den Schutz der finanziellen Interessen. Sitten siirrymme edustaja Vuonin EUn taloudellisten etujen suojaamista koskevaan esittelyyn kohta viisi. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 9. Alkuperäisteksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Toinen osa hyväksytty. Ja kappale 11, nimen huutoäänestys jälleen, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja seuraavaksi alkuperäistekstiin kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja osa kaksi äänestyksellä. äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 14 alkuperäisteksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa nimen huuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 18. Meillä on tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan, tyhjää, raukeaa. Kappale 22 osassa ensimmäinen osa nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa ykkösosasta. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kakkososa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 25, nimen huutoäänestys jälleen, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 26, nimen huutoäänestys puolesta. Stimmung ist eröffnet. Anteeksi, tietenkin piti sanomani, että äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 34 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Puolesta äänet. Ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kakkososa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kappale 60 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kakkososa. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tarkistus viisi puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Se raukeaa. Tarkistus kaksi puolesta. Pyydettiin tarkistusta. Tarkistus viitosesta. Äänestys alkaa siis tarkistus viitosesta. Geschlossen. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksyttiin. Olitte aivan oikeassa. Kiitos paljon tuestanne. Ja sitten tarkistus kakkonen puolesta äänet. Vastaan äänet. Tyhjää. Tarkastetaanpa sekin. Eli tarkistus kakkonen nyt vuorossa tarkistusäänestyksessä. Geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Raukeaa. No sitten, jos tahdotte, niin toki voidaan tarkastaa sekin vielä se äänestystulos. Täytyy myöntää, että on hyvin vaikeaa nähdä, koska parikymmentä prosenttia äänestäjistä nostaa kätensä kunnolla. Äänestys päättyi ja tulos oli, että tarkistus raukeaa. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaanpa sekin. Ja äänestys päättyy. Hyväksyttiin tarkistus 7. Ja seuraavaksi tarkistus 8. Se on nimenhuutoäänestys, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus raukeaa. Tarkistus 9. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 seuraavaksi. Sama enemmistö kuin tuossa edellä, mutta jos haluatte, niin toki voidaan tarkastaa selvä äänestys, äh, tarkistusäänestys edellisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty 332 puolesta ja 332 vastaan. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No jos haluatte, niin toki tarkastamme äskeisen äänestystuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi kappale 71 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 20 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Puolesta siis äänet. Vastaan äänet. Luulisin, että se olisi hyväksytty, mutta täytyneet tarkastaa vielä. Eli äänestys, tarkastusäänestys tarkistuksesta 12. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 vuorossa. 13D siis nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut, päättyy. Se putoaa pois. Tarkistus 14. Ne jotka ovat puolesta, käsi ylös, vastaan, tyhjää. Tarkastetaanpa se sähköisesti. Geschlossen. Ab. Päättyy ja se raukeaa. Sitten päästään 15 tarkistukseen puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. No tarkastetaan sekin vielä sähköisesti. Aina sama skenaario toistuu, eli voisinko pyytää teitä nostamaan kätenne kunnolla, että näkisin, koska tulokset näyttävät olevan tarkistuksessa aina päinvastoin kuin mitä kättä nostamalla näyttää Tarkistusäänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolmonen. Puolesta äänet. Vastaan. Hyväksytty. Ja kappale 89, alkuperäisteksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää ja hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme koko tekstiin. Äänestetään koko tekstistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Voonille. Ja sitten vielä seuraava mietintö Cheskovan tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen putoaa siis pois tämän seurauksena. Haluaisitteko vielä tarkastaa? Okei, tarkastetaan tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Eli muuta ei sitten enää tarvitakaan. Ja sitten pääsemme äänestysosuuden loppuun. Ja jatkamme äänestysselityksillä. Bon appetit kaikille. Hyvää ruokahalua.